the... tietyt oikeudet, niitä ei ole meille annettu ojennettuina meille suoraan, vaan me olemme itse niistä taistelleet ja se kannattaa muistaa. Mutta tässä tulee ottaa huomioon myös se, että parlamentilla täytyy olla hyvät suhteet myös komissioon me tietenkin pyrimme aina varmistamaan sen, että parlamentilla on välineet, joilla se voi valvoa muita Euroopan unionin toimielimiä. Ja on aika kiinnostavaa, että neuvosto, joka on täälläkin mukana, on aina tällaista toimintaa vastaan. Englannin perinteessä siihen on kuulunut se, että perustuslakia muutetaan hyvin jouhevassa prosessissa Ranskassa ja latinalaisessa Amerikassa ei niinkään. Jos parlamentti ei itse ota kohtaloaan omiin käsinsä, niin ei sitä kukaan muukaan meille tule tarjoamaan, kukaan ei tule tarjoamaan meille lisää valtaa ja lisää oikeuksia. Jos me todella uskomme, että me edustamme Euroopan kansalaisia, niin silloin meillä on oikeus määritellä omat sääntömme, oma organisaatiomme. Jos uskomme, että meillä täytyy olla kansallisten valtioiden suostumus, niin silloin totta kai luovumme tästä ajatuksesta, että me edustamme suoraan ja välittömästi Euroopan kansalaisia. Tämä oli hyvin henkilökohtainen huomio. Thank you very much. I'm going to invite... President no niin, sitten Scholz. Sen jälkeen Broms. Ja kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa, joten sitten pyytäisin vielä, että Aidaf vielä lopuksi. Eli Scholz, olkaa hyvä. President, Uh, first of all, I have to excuse I was in the... Pahoittelen ensin, olen ulkoasianvaliokunnassa, joten en tiennyt, että olette aloittanut, aloittaneet aiemmin. Toiseksi Minä olin lentokoneessa, kun olisi pitänyt esittää tarkistukset tai kun niiden määräaika oli, mutta en siis jättänyt niitä ajoissa, mutta mietintö on kuitenkin haastava ja Voin olla pitkälti samaa mieltä sen lähestymistavan kanssa. Minun tarkistukseni olisivat pyrkineet siihen, että otetaan pois kaikki luvut, kaikki kysymykset, jotka voisivat aloittaa tunteellisesti laadetun keskustelun nykyisestä toimipaikasta. Ja siihen liittyy tämä oikeudellinen asia, joka meidän täytyy käsitellä Niin kuin äsken voi sanoa, että tämä on hänen henkilökohtainen huomionsa, mutta kyllä parlamentilla poliittisella elimellä pitäisi olla määrätä, it, oikeas, määrätä itse, missä se toimii ja miten se organisoituu. Kaikki tiedämme, että emme ole tavallinen parlamentti, kuten kansallinen parlamentti on. Olemme jotain kovin omi, omaperäistä. rakenne heijastaa nykyistä tilannetta EUn kehityksessä. Ja tämän asian hoitamisessa, miten sen pitäisi työnsä järjestää, se tietysti liittyy keskusteluun väestön keskuudessa, kansalaisten keskuudessa kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Ja Keskustelua voivat rikastaa vain Euroopan parlamentin jäsenet, kun he tietävät, mitä tässä täytyy käsitellä, kuten myöskin hallitukset ja kansallisten parlamenttien jäsenet. Me kaikki tiedämme, ja sehän tässä mietinnössä tulee myös esille, että perussopimusta täytyy muuttaa primäärioikeutta täytyy muuttaa, koska muut, primäärilakia täytyy muuttaa, koska muuten itsemääräämisoikeuden suuntaan ei voida mennä. Kun ajatellaan parlamentin toimipaikkaa. Joten tässä mielessä pitäisi jo lähettää selkeitä viestiä, että mietintö antaa panoksensa muutokseen perussopimuksessa, joka on tulossa pian ja on hyvin tarpeellinen. Se on panostaan keskusteluun. Ja tähän keskusteluun täytyy vaikuttaa kansalaisten keskuudessa, muuten meillä ei ole mahdollisuuksia sitä muuttaa. Sen vuoksi olen myös sitä mieltä, että oli kovin mielenkiintoista se kohta mietintöä, jossa Fox ja Hafner viittaavat siihen, että Euroopan parlamentti määrää oman toimipaikkansa. Mutta emme kuitenkaan määrää toisten toimielinten toimipaikkaa. Heilläkin pitää olla oikeus itse määritellä se. Tässä mielessä kiitän esittelijöitä myöskin käydystä keskustelusta, kompromisseista, Odotamme, että voisimme käydä tarkistukset läpi, jotta kompromissit voitaisiin löytää, jotta päästään siihen suuntaan, mihin meidän täytyykin mennä. Very much. I'm going to call... Kiitoksia nyt Brons, Guillaume, Schöpflin ja Duff toiseen kertaan. Ai sieltä vielä. Busic ja sitten Hefner. Ja Plenkomitskin vielä. No niin, Brons. Thanks, sir. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että en ollut aikaisemmin paikalla, olin toisessa valiokunnassa, mutta ette nyt varmaan ihan lohduttomia sen takia olleet. En usko, että parlamentilla pääsääntöisesti pitäisi olla oikeus liikkua ympärinsä niin kuin paimentolaisten, mutta tässä nyt käsittääkseni on vain ehdotettu, että parlamentilla oli valtuudet tehdä lopullinen päätös omaan toimipaikkaansa liittyen. Tietysti kyseessä on päätös, joka ei koske muita toimielmiä, vaan ainoastaan parlamenttia ja veronmaksajia. Eli ei ole mitään syytä sille, miksi toiset toimielimet tekisivät tämän päätöksen tai olisivat edes mukana tämän päätöksen teossa. Eurooppa-neuvosto voi päättää, missä se kokoontuu, ja korjatkaa, jos olen väärässä, mutta neuvosto myöskin voi päättää kokouspaikoistaan. Ei ole mitään syytä, miksei parlamentilla olisi myöskin tätä oikeutta. Kiitos. Very good. Madame. Kiitoksia sitten Guillaume. Oui, merci. Je suis aussi partie de... Kiitos. Minä olin lipevaliokunnassa ja tulin tänne niin pian kuin vain pääsin. niin tässä ei ole kyse siitä, että puhutaan tästä toimipaikasta sinällään, mutta halusin kuitenkin todeta sen, että luettuani tämän mietinnön ja tiettyjä tarkistuksia, niin kaikki kollegat eivät asiasta ole suinkaan yksimielisiä ja ranskalaiset kollegat nyt varsinkaan eivät ole tämän mietinnön tai joidenkin tarkistusten takana. Tuntuu, että jotkut niistä ovat harhaanjohtavia vääriä ja että ne on tuotu esiin väärällä hetkellä. Toimielinten keskittäminen Brysseliin tai tämän toimielinten välisen dialogin horjuttaminen eivät tunnu hyvältä asialta. En voi puhua tietenkään muiden ryhmien puolesta, mutta toteaisin, että me olemme jättäneet koko joukon tarkistuksia, jotka koskevat istuntokalenteria ja muitakin aiheita. Ja katsotaan, kuinka tässä käy ja jos parlamentti pääsee kompromissiin, niin, niin sitä, sitä kyllä todella toivomme. Très bien. Mr. Shop. Kiitoksia sitten Schöpflin. Thank you, Chair. Uh, what I... Kiitos puheenjohtaja. Haluan myötäillä läheisesti sitä, mitä herra Scholz sanoi. Mielestäni hän otti esille tärkeän näkökohdan kun ajatellaan suhdetta EUn ja sen kansalaisten välillä. Perussopimuksen muutos, jos se tehdään kansalaisten hyväksi, ja sitä kantaa tietysti tukisin, niin se mietintökin sopii tähän asiayhteyteen, niin silloin täytyy odottaa myös vastustusta sekä kansallisista parlamenteista että jäsenvaltioista. Eli ihan oikein on niin, että tässä tulee poliittinen konflikti, ei siinä mitään väärää ole. Perussopimuksen muutos kuitenkin tarkoittaa myös, että laaja ja muita asioita tulee esityslistalle, mikä onkin yksi syy vastustukseen. Vastustus on mielestäni väärää, mutta se on eri asia. Se ei tarkoita, etteikö se tapahtuisi. Siis ei ole haittaa siinä, että agenda laajenee tällä asialla ja mitä muita asioita sinne tuleekaan. Ja kun otetaan huomioon, että EUlla tai EU on muuttunut viimeisen neuvottelukunnan jälkeen monin tavoin, niin eh, tämä valmistelukunta on ihan asiallinen yhteyspinta kansalaisten ja EU välillä. Joten siinä mielessä on todellakin tärkeää, että ajatellaan perussopimuksen muutoksen puitteissa ja mitä tahansa muita vaikutuksia siitä tuleekin. puhuin vähän kevytmielisesti valmistelukunnasta, mutta kyllä se aika todennäköisesti tulee kun tätä vastustustakin on seuraavien vuosien aikana. Mrs. Buzic. Kiitos. Buzic, sitten Plenkovic, Duff ja sitten lopuksi vielä Hefner. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Ei. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin kiittää teitä kaikkia. Olen uusi jäsen Kroatiasta. Ja tietysti kaikki voimme lukea näitä englanniksi ja muilla kielillä, mutta olisin toivonut, että valiokunnassa olisi myöskin sitten Kroatian tulkkausta, vaikkakin me kaikki, kuten sanoin, puhumme myös muita Euroopan parlamentin työskentelykieliä. Puheenjohtaja, kaikella kunnioituksella, ja minähän korostin, me olemme uusia täällä, niin olen käynyt läpi tämän asiakirjan huolellisesti – ja kaikella kunnioituksella tosiaan siitä sen suhteen, mitä sanoitte aikaisemmin, niin kun ajatellaan parlamentin toimipaikkaa ja symbolismia, se on nyt kyseenalaista. Mehän kaikki olemme opiskelleet historiaa ja mielestäni on tärkeää, että tätä osaa ei unohdeta. Se pitää aina ottaa huomioon Ja symbolismi on tässä hyvin voimakasta. Eli missä ihmiset tapaavat ihmiset, joilla aikaisemmin oli erimielisyyksiä. Ja henkilökohtaisesti olen Kroatiasta ja arvostan tätä ja tiedän mitä tarkoittaa, kun on yhteinen kokouspaikka. Ja erityisesti tässä tapauksessa on tietysti tärkeää, mitä sopimukseen on kirjattu, ja toiseksi puheenjohtajakin korosti sitä, että täytyy noudattaa sopimuksia. Eli kuten sanoin, mielestäni meidän täytyy miettiä kahta kertaa ennen kuin teemme päätöksiä. Kiitos. Thank you very much for your contribution. Kiitoksia Seuraavassa valiokuntakokouksessa Kroatia on yksi tulkkaus kielistä. Sitten Plenkovic. Very much, Mr. Fox. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä edustaja Pusitskan kanssa näistä työkielistä, ja kun tämä nyt kerran on on afkovaliokunta, niin silloin on tärkeää, että tulkkaus olisi saatavilla. Otan esiin kolme asiaa. Tämä yhden toimipaikan kysymyshän on ollut esillä jo pitkään. Omat huomioni keskittyvät paljolti näihin taloudellisiin seikkoihin ja sitten siihen, minkälainen Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin imago julkisuudessa on ja minkälaisia käytännön vaikutuksia tällä monien toimipaikkojen strategialla on ihan työntekijöihin ja instituutioiden toimielinten työhön käytännössä. Strasburgia ei valittu toimipaikaksi mitenkään sattumalta. Se on symbolinen paikka ja se sijaitsee maassa, jolla on myös tärkeä historiallinen ja symbolinen merkitys. Itse tulen maasta, jossa hyvin ymmärretään, mitä sovinto ja sen kaikki symbolit merkitsevät. Ja siksi tähän puuttumista pitäisi miettiä hyvin tarkkaan kannattaa miettiä sitä, onko lain ja asetusten muuttaminen järkevää, kuten te olette todenneet tässä mietinnössänne ja kollegat tarkistuksissa. Kannattaa siis miettiä, onko se järkevää. Minusta tämä keskustelu liittyy myös aika äskettäin esiin nousseeseen keskusteluun Lissabonin sopimuksesta – ja europarlamentaarikkojen määrästä. Nythän meitä on 766 ja tuo päätös vähentää tätä lukumäärää tehtiin ennen kuin me liityimme Euroopan unioniin. Tämäkin on hyvin arkaluontoinen kysymys ja liittyy, liittyy myös tähän toimipaikka-asiaan heti kun me liityimme Euroopan unioniin, meiltä vietiin yksi edustajan paikka saman tien, ja se on arkaluonteinen kysymys. Kyllä näin on, edustaja Duff. Ei se ole mitenkään meidän vikamme, että olemme liittyneet myöhemmin Euroopan unioniin. Jos meillä olisi ollut 12 edustajaa jo viisi vuotta, niin silloin varmasti Kroatian kansakin olisi suhtautunut tähän eri tavalla. Mutta siis eh, tällaiset asiat pitää ottaa huomioon ja niitä kannattaa harkita hyvin tarkkaan. I'm going to give uh, Mr. Duff a second bite. Duff saa vielä toisen puheenvuoron ihan lyhyesti ja sitten Hefner. Clarify something Mr. Bronze said. Selvittäisin jotain Bronzin sanomasta. Neuvosto itse asiassa ei voi päättää missä se pitää kokouksensa. Sekin on määrätty pöytäkirjassa numero kuusi, että kokouksia on eri paikoissa. Mutta tietysti jäsenvaltiot ovat perussopimusten herroja ja hallitsijoita ja juuri sitä pyrin tässä muuttamaan. Minua liikutti kovin pa- Paolo Rangelin kertomus 1600-luvusta Englannin historiasta. Mutta sanoisin ensin, että noihin aikoihin olivat vallankumoukselliset ajat. Vastustettiin yksinvaltaa. Ja suuri asia, joka parlamentin piti saavuttaa, oli ylipäätänsä oikeus kokoontua. Toimipaikka ei ollut kovin tärkeä asia. Piti olla vain joku turvallinen paikka. Ja lähellä hovia. Sen vuoksi fyysinen läheisyytemme komissioon ja neuvostoon on niin tärkeää. Täytyy löytää tasapaino 1600-luvun tärkeiden oppien kanssa ja liittää ne tärkeisiin kokemuksiin 1900-luvusta ja eurooppalaisesta laista – jota pitäisi mielestäni oikaista, jotta voitaisiin uuden aikaistaa Euroopan parlamenttia ja tehdä sitä tehokkaampi. En ole sitä mieltä, että, että jos pidetään kokouksia täysistunnot Strasbourgissa nykyään, että se olisi perustuslaillinen skandaali tai loukkaus demokratiaa kohtaan. Mutta mielestäni se on sääli, se on väsyttävää. Ja se vie meidät kauemmas vallan keskuksesta. Ja erityisesti ranskalaiset kollegat, jotka ihan oikein pyrkivät puolustamaan Strasbourgia että he käsittelisivät myös näitä asioita, mitä he mielestäni vielä tehneet osana argumentaatiota. Very good. Well, we've had a very full debate. Meidän keskustelu on hyvin rikasta. Kaikenlaisia kantoja on tullut esiin. Hefner, jos te nyt lopuksi voisitte tehdä yhteenvedon esittelyiden puolesta. Yeah. Herr Vorsitzender, ich tue das. Niin, puheenjohtaja, kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää näistä hyvistä erilaisista puheenvuoroista täällä valiokunnassa. Erityisesti tietysti kiittäisin Drutsasia, Daffia, Rangelia, Scholzia, Bronsia, Giomia, Schöpflinia, Busicia ja Plenkovicia – en tiedä, ensin oikein. Ja on hienoa, että te olette tulleet tänne valiokuntaan ja voimme tulevaisuudessa tehdä yhteistyötä tässä valiokunnassa. Eli vielä kerran sydämelliset tervetulleet toivotukset teille. No jos sallitte yhden huomion vielä ensin. Eli tämä koskee nyt teidän kommenttejanne. Tehän kovasti korostitte nyt historiaa joka on johtanut tähän päätökseen. Ja myöskin te puhutte tästä arvosta. Eli meidän pitää oppia historiasta. Ja tietysti se on ihan tärkeä seikka. Mutta saman aikaan, mitä olemme oppineet historiasta, on myöskin se, että jotta voi suojella demokratiaa, niin jos katsotte nyt vaikka Euroopan parlamentin historiaa, niin on puhuttu vaikka sen lakkoikeudesta ja aluksi sellaista ei ollut. Euroopassa oli valtioita, jotka sitten hallitusten kautta tekevät keskenään sopimuksia. Jossain vaiheessa parlamentti tuli mukaan kuvioihin ja neuvosto eli jäsenvaltiot sitten päättivät, missä se toimii. Parlamentti ei silloin vielä ollut. Silloin oli edustajakokous, jota ei ollut vaaleilla valittu. Siellä oli 60 jäsentä, joilla ei ollut mitään päätösvaltaa. Ja tähän päivään mennessä on nyt tultu pitkä tie. Parlamentti on saanut lisää valtuuksia. Ja nyt voidaan puhua kansalaisten Euroopasta. Täällä edustetaan Euroopan kansalaisia, tänne valitaan edustajat. Eli mielestäni se ei ole vain perusteltua, vaan tämän ihan perusteltua kysyä. Eli nyt kun meillä on Lissabonin sopimus ja meillä on uusia käsityksiä parlamentin roolista. Sehän on nyt lainsäätäjä samalla tasolla neuvoston kanssa. Ja tämä nyt ei koske pelkästään toimipaikkaa parlamentin osalta, vaan myöskin aikataulua, parlamentin kalenteria ja siihen liittyy sitten tämä oman työn järjestäytymisoikeus, eli parlamentti ei voi päättää tästä täysin yksin tällä hetkellä. Andrew puhui neuvostosta ja muutkin kollegat ja pöytäkirjassa kuusi on selkeät säännöt, ja neuvosto noudattaa sitä paljon vähemmän kuin parlamentti, sekin täytyy todeta. Mutta mitään valituksia ei vielä ole tullut esille, mutta tästä asiasta on nyt valitettu riittyen parlamentin omaan kalenteriin, ja EU-tuomioistuin on sitten todennut, että jos te ette tykkää tästä, niin sitten täytyy muuttaa perussopimuksia, koska perussopimuksessa ei enää aikataulujen osalta ole mitään liikkumavaraa. Eli tämä on nyt lähtökohta kun keskustelemme näistä asioista. No sitten haluaisin vielä kiittää näistä lukuisista tarkistuksista, joita on tehty. No kaikkia nyt täällä ei esitelty 124 yhteensä, ja näistä 92 tuli ranskalaisilta jäseniltä, 32 muista jäsenvaltioista – No, tämän tietysti voi tulkita eri tavoin. Voidaan sanoa, että kaikki muut olivat lähinnä samaa mieltä, mutta tässä nyt näkee, kuinka eri tavalla ihmiset tähän asiaan suhtautuvat. Ja tästä haluaisin huomauttaa, että me emme ole tehneet mietintöä, emmekä tule tekemään mitään mietintöä jotain maata vastaan tai maan puolesta. Tehdään mietintöjä, jota EUn kaikki ja Euroopan parlamentin kaikki jäsenet eri tavalla. Siis nämä asiat koskevat kaikkia eri tavalla. Nämä säännöt koskevat meitä kaikkia, mutta hiukan eri tavoin. Ja sama koskee myöskin tarkistuksia. Eli meidän täytyy katsoa näitä tarkistuksia ihan rauhallisesti, puhua niistä demokraattisesti ja sitten tehdä päätöksiä. Mutta täytyy nyt varoittaa hiukan siitä, että ruvetaan kansalliselta, kansallisesta näkökulmasta puhumaan tästä mietinnöstä tämä ei ole mikään kansallinen kysymys, vaan meidän täytyy nyt katsoa, mikä on Euroopan parlamentin rooli. Tähän liittyy oman työn järjestäytymisoikeuskysymys. Ja totta kai myöskin täytyy katsoa, millaisia seuraamuksia näillä tämänhetkisillä säännöillä on, kun katsotaan tiettyjä alueita ja valtioita historiaa. Ja Euroopan parlamentin täytyy käydä tätä keskustelua arvokkaasti, mutta tätä keskustelu ei nyt saa käydä jostain kansallisesta näkökulmasta tai että tässä olisivat eri valtiot vastakkain. Eli tämä nyt aluksi halusin sanoa. No, olen kirjoittanut ylös sitä, mitä puheenvuorossa tuli esille. En nyt tiedä, no en nyt taida aikataulusyistä käydä niitä yksitellen läpi. Eli mieluummin lyhyesti selittän sen, mitä näissä tarkistuksissa on koska se on tärkeää keskustella tässä valiokunnassa. On monia tarkistuksia, esimerkiksi 3, 46, 94, 97, 105. Niissä on puhuttu tästä, näistä monista toimipaikoista. Eli pitäisikö EUlla olla yksi paikka, jossa tehdä päätöksiä vai useita paikkoja? Ja sitten puhuttiin myöskin muiden toimielinten toimintapaikoista. No esittelijät ovat päättäneet, että mitä tulee muiden toimielinten sijaintiin ja kontekstiin, niin siihen ei ole puututtu. Eli muista toimielistä ei ole tehty mitään kommentteja, koska meillä nyt ei ole perusteita niitä kommentoida, emmekä halua kyseenalaistaa niitä asioita. Euroopan parlamentti on ainoa elin, joka on Euroopan kansalaisten suoraan valitsema ja jotka edustavat kansalaisia. Ja siksi meitä pitää kohdella eri tavalla tässä toimipaikkakysymyksessä kuin muita toimielimiä. Eli myöskin tämä monen toimipaikan kysymys on täysin perusteltu. Voin ihan hyvin ymmärtää tämän näkökulman, ja että demokraattisessa sen päätöksenteossa tämä täytyy ottaa huomioon. Eli parlamentti jos se saa oikeuden päättää omasta aikataulustaan, toimintapaikastaan, työskentelytavastaan, jos se pystyy muuttamaan näitä päätöksiä, niin totta kai voidaan sitten äh, valita tämänkin säännöt tai sitten ehdottaa, että säätöjä muutetaan. Se on osa demokratiaa. Voidaan sanoa, että me kannatamme tätä, mutta se, joka kannattaa monta toimipaikkaa, niidenkin täytyy ottaa kantaa kuitenkin tähän mietintöön ja kertoa miksi. Ja kertoa miksi on hyvä, että tämä monen toimipaikan järjestelmä on hyvä. Sitten on paljon, paljon tarkistuksia, joissa on mainittu allekirjoitukset nettivetomukseen. Esimerkiksi 11, 12, 22, 25, 26, tarkistus 27, 74, 82. Monissa on todettu, että kyse ei ole kansalaisaloitteesta, vaikka olisikin, niin sitä ei voitaisi käsitellä. No, tässä valiokunnassa tästä asiasta ei pitäisi keskustella, koska tämä nyt ei ole meidän toimivaltuuksiemme rajoissa. Tämä pitäisi ehkä jättää vetomusvaliokunnalle. Vetomusvaliokunnan sihteeristöltä on kysytty tästä ja saimme vastauksen, että vetomusvaliokunta – on ottanut vastaan tämän vetomuksen. Sihteeristö katsoo, että se voidaan ottaa käsiteltäväksi ja että siitä keskustellaan valiokunnassa, mutta siitä ei kuitenkaan ole tehty lopullista päätöstä, eli se on vielä auki. Eli mekin vain katsomme nyt näitä menettelyitä, koska meistä on tärkeää, että tämä menettely on mainittu. Mutta ei nyt olisi hyvä, että me alamme arvioida kansalaisten toimintaa, joka minun mielestäni ei kuulu tälle valiokunnalle. Sitten on kustannuksiin liittyviä tarkistuksia 6, 7, 8, 51, 70, 81, 112, 115, 122, 124. Ja tässä on tämä ongelma, josta Ashley Fox puhui aluksi. Parlamentissa ei ole kunnollisia kaikkien tahojen hyväksymää kustannusarviota liittyen näihin ylimääräisiin kustannuksiin, jotka liittyvät tämänhetkisen järjestelmään ja mahdolliseen yhteen ainoaan toimipaikkaan sen sijaan, että on kaksi tai kolme, kun Luxemburg lasketaan mukaan. Kaikissa kohdissa tästä on kysytty, mutta ongelma on se, että meillä ei ole luotettavia vastauksia. Osittaisia kyllä, mutta ei kuitenkaan näihin summiin liittyviä vastauksia. No, Lukuja voidaan katsoa monelta kannalta. Joissain tarkistuksissa mainittu lukuja 51 miljoonaa, joka liittyy hallintoon, mutta tässä luvussa ei ole kaikkia kuluja mukana, jotka täytyy kuitenkin laskea. Esimerkiksi siinä ei ole laskettu mukaan sitä, että Strasbourgin rakennus on 320 päivää vuodesta tyhjänä sitten tekniset suoritukset, esimerkiksi tietokoneet ja muut. Tässä ei myöskään ryhmien matkakustannuksia, eikä myöskään median matkakustannuksia. Nekin usein maksetaan osittain parlamentin budjetista. Ja sitten on muita kuluja, joita parlamentille tästä koituu. Ja meidän kannaltamme ongelma on se, että Euroopan parlamentissa tässä yhteisessä työryhmässä ja puhemiehistössä ja budjettivaliokunnassa 2012 puhuttiin tästä 189 miljoonasta ja ennen itälaajentumista mietinnössä todettiin, että luku oli ottanut mukaan nämä uudet maat ja että se nousisi 169 miljoonaan. Eikö siis se nousi 169 miljoonaan. Hetkinen. Tässä nyt ei ole oikea kohta. Tämä oli pääsihteerin arvio. Olen tästä vielä tehnyt. 169 oli siis arvio vuodelle 2002 ja silloin ei vielä oli itä laajentumisen kustannuksia laskettu mukaan, ja silloin ne arvioittiin 204 miljoonaan. No sen jälkeen on tullut muitakin liittymisiä, kustannukset ovat lisääntyneet. Eli mitä esittelen pitäisi tehdä? Meillä on mainittu tämä liikkumavara, nämä eri kustannusarviot, joita työryhmässä budjettivälikunnassa ja puhemiehestä ollaan tehty. Ja todellakin haluaisimme, että kaikki luvut nyt saataisiin koottua ja että nyt olisi tarkat ja luotettavat tiedot ja sitten niihin voidaan viitata. Tällä hetkellä voimme vain katsoa näitä arvioita. Tämä siis kustannuksista. Sitten on tarkistuksia, jotka liittyvät perussopimuksen muuttamiseen. Eli voimmeko ehdottaa tällaista muutosta? 106-119 tarkistuksissa tämä on mainittu. Ja on selvää, että tämä nyt on ainoa tapa, jolle parlamentti voi lähteä. Ja me voimme, emme voi suoraan lähteä tälle tielle. Me olemme hyväksyneet mietinnön artiklan 48 nojalla, ja siksi olemme ehdottaneet tätä tällä tavalla. Mutta meidän pitää palata siihen, mitä Andrew sanoi. Koska tietysti sanamuoto, joka olisi selkeämpi, olisi myöskin esittelijän edun mukainen. Tätä voidaan miettiä sitten vielä osana tätä keskustelua ja sitten vielä katsoa, millaisia kompromistarkistuksia voidaan laatia. Tietysti täytyy panna merkille kysymys, millainen tämä uusi menettely olisi. Olisiko parlamentilla oikeus päättää näistä kysymyksistä itse. Eli Rangel ja monet muut puhuivat tästä. Eli liittyykö tämä oman työn järjestämiseen demokratiassa? Ja sitten artikla 10 perussopimuksesta. Vai pitäisikö olla toisenlainen päätös, menettely vaikka hyväksyntämenettely? Ja täytyy sanoa, mikä olisi mahdollinen vastaus, niin tässä on monta mahdollisuutta. Mutta millaisia ehdotuksia parlamentti tällä hetkellä sitten tekisi? Ovat, esittäneet ovat todenneet, että tässä keskustelussa parlamentin pitäisi katsoa sitä, että parlamentilla on, pitäisi olla oikeus päättää itse näistä kysymyksistä. Ja erityisen tärkeää on se, että me käymme järkevällä tavalla tätä keskustelua. Ja meidän täytyy katsoa nyt tämänhetkistä tilannetta ja miettiä, että jos yksimielisyyttä ei saada aikaan neuvostossa, niin sitten ratkaisua ei tule. Meillä pitää olla käytännönläheinen lähestymistapa, ei pelkästään oikeudellisesti hyvä, vaan myöskin käytännönläheinen lähestymistapa. Ja valmistelukunnan toiminnan jälkeen parlamentin kanta usein on tullut esille, eli parlamentti pitäisi yksin pystyä päättämään tästä asiasta, eli tämä pitäisi olla kanta, jota me valiokuntana ja parlamenttina edustamme. Meidän täytyy neuvotella tästä kysymyksestä, se on täysin selvää. Tähän tarvitaan valmistelukunta, hallitusten välinen konferenssi. Ja tietysti on mahdollista, että vastaus riippuu siitä, mistä DAF puhui, eli mitkä ovat parlamentin vaatimukset. Mutta parlamentin vaatimushan on, se, jota meidän tulee edustaa. En nyt käynyt kaikkia tarkistuksia läpi, mutta aikataulusyistä jätän tämän tähän. Ashley Fox ja minä käymme perusteellisesti läpi teidän tarkistuksenne ja sitten kesätauon aikana teemme ehdotuksia ja yritämme sitten saada aikaan kompromissitarkistuksia ja sitten käymme syksyllä tästä vielä keskustelua lokakuussa. Puhumme näistä tarkistuksista ja mahdollisista kompromissitarkistuksista ja sitten niistä äänestetään. Ja sitten lopuksi vielä, jos sallitte. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että me tässä perussopimusvaliokunnassa Euroopan parlamentissa emme ainoastaan käy keskustelua, vaan meidän täytyy miettiä tapoja, joilla Euroopan parlamentin kanta ei heikkene tai hajoa, koska on erilaisia kantoja, joita voi nyt kuvitella – on kansallisia kysymyksiä, jotka liittyvät näihin asioihin, mutta meidän täytyy puhua tästä sillä tavalla, että viime kädessä se yhdistää meitä vaatimukseen sen suhteen, että kun olemme keskusteluissa muiden toimielinten kanssa ja kun ajatellaan Eurooppa-oikeuden kehittämistä, niin parlamentilla pitäisi olla oikeus päättää omasta työtavastaan, työpaikastaan, työn järjestämisestä, ja sitä pitää huomattavasti vahvistaa. Mielestäni se on parlamentin tehtävä ja tämä on myöskin kansalaisten toive meidän suhteemme. Viime vaaleissa sanottaisin, että joka toinen julkinen keskustelu käsitti kysymyksen siitä, että miksi matkustamme edelleen Brysselistä Strasbourgiin edestakaisin. Ainakin omassa maassani kansalaiset eivät oikein ymmärrä tätä. No puhuin siitä ja kerroin, miltä syitä sille on, mutta kansalaiset kyllä katsoivat pääasiassa, että tämä ei enää ole nykyajan mukaista, kun ajatellaan ympäristösyitä, kustannuksia ja kaikkia muita asioita. Ja sitten kun selitin, että ymmärrän kyllä tämän, mutta parlamentti ikävä kyllä ei tästä asiasta päätä, niin sitten kansalaiset pyörittelevät silmiä ja katsoivat, että mikä parlamentti se sitten oikein on. No, voi olla, että tämä ei muutu, mutta jos parlamentti itse ei sano, että me haluamme tässä kysymyksessä tulevaisuudessa päätösvallan, niin sitten meillä on kyllä ongelmia seuraavissa vaaleissa kansalaisten edessä. Eli mielestäni parlamentin tehtävänä on tarttua tällaisiin kysymyksiin, käydä keskustelua ja miettiä sitten, millä tavalla keskustelun jälkeen voidaan tehdä päätöksiä. Ja jos ei nyt vuosikymmeniä pidä vitkutella asioita, jotka todellisuudessa eivät enää ole toimivia ja jotka kansalaisetkin pääasiallisesti nykyisin jo torjuvat. Kiitos. Thank you, Gerald. Kiitoksia. Ilmoittaisin vielä, että kaikki kieliversiot tarkistuksesta ovat saatavilla 19. heinäkuuta. Ja sitten aikataulu on se, että meillä on keskustelua kompromistarkistuksista 17. syyskuuta äänestys 14. lokakuuta ja toivottavasti sitten ollaan marraskuun täysistunnossa. Ennen kun käsittelemme kompromisseja syyskuussa, niin olemme yhteydessä varjoesittelyihin ja järjestämme varjoesittelyiden kokouksia. Iltapäivän kokous päättyy, koska kohtaa kuusi on lykätty. Eli jatkamme kokousta huomenna aamulla kello yhdeksän. Kiitos.